listalta. Ensimmäisenä käsittelemme saariasemaan liittyviä kysymyksiä ja annan nyt puheen vuoron edustaja Iskar Mihailovalle, olkaa hyvä. Kiitoksia paljon puhemies. Puhemies, rouva komission jäsen, kollegat, hyvät naiset ja herrat. Euroopan unionin saarilla on erityispiirteitä. Ne ovat äh, hyvinkin erilaisia verrattuna emämaahan. Artikla 174 Euroopan unionin perussopimuksessa aivan erityisesti mainitsee, että saaret yleisesti ottaen ovat epäsuhtuisessa asemassa monellakin tapaa. Kuudessa kertomus taloudellisesta, sosiaalisesta ja alueellisesta kohesiosta toteaa, että talouskriisi on vaikuttanut monilla EUn alueilla ja erityisestikin se on iskenyt rankalla kädellä saarialueilla. Euroopan unionin saaret ovat unionin ulkorajoilla. Ne ovat äärimmäisen haavoittuvaisia, koska Euroopassa on meneillään monia muutoksia tällä hetkellä. Mukaan luettuna väestön ikääntyminen, energiakysymykset ja niin poispäin. Kaikkein eteläisimmät alueet Euroopassa ovat myöskin maahanmuuttokohteita. Luonnonhaitat ovat ongelma, koska ne estävät saarialueiden potentiaalien hyödyntämistä. Siksi meidän täytyy käyttää enemmän hyväksi niitä mahdollisuuksia, joita on olemassa. Esimerkiksi digitaalista agendaa täytyy voida hyödyntää paremmin. koska saarilla on monia erityispiirteitä. Euroopan unionin pitäisi ryhtyä toimenpiteisiin, joilla parannettaisiin saarialueiden yhteenkuuluvuutta, kohesiota. Samalla kun valmistellaan ohjelmakautta 2014-2020, tai silloin kun sitä valmisteltiin, saaret eivät saaneet kuitenkaan mitään erityisrahoitusta. Saaret saivat vain ja ainoastaan pieniä erityisrahoituksia järjestöt, jotka liittyvät yhteisrahoitusasteeseen. Valiokunta haluaisi kysyä komissiolta seuraavaa. Voiko komissio selkeästi antaa kuvauksen niistä erilaisista haitoista artiklan 1.7 mukaisesti, joista saarialueet kärsivät? Toinen kysymys. Mitä ongelmia saarilla on Tarkoitan nyt NUTS 2 ja NUTS 3 alueella sijaitsevia saareja. Mitä toimenpiteitä komissio aikoo ottaa käyttöön sen varmistamiseksi, että näihin haittoihin voidaan saada korjausta? Ja mihin toimiin komissio tulevaisuudessa aikoo ryhtyä, jotta se pistäisi täytäntöön perussopimuksen artikla 174, koska kuten te tiedätte, saarialueet ja haitat täytyy tunnustaa, niille täytyy antaa erityiskohtelua. Ne täytyy tunnustaa pysyviksi esteiksi, kun ajatellaan kohesiopolitiikan tavoitteita. Katsoko komissio, että PKTn ohella voitaisiin harkita muitakin indikaattoreita, indikaattoreita, jotka eivät riity pelkästään taloudelliseen tuotantoon tai talouteen. Uskon, että on olemassa muitakin tekijöitä, jotka pitäisi ottaa huomioon, koska saaret ovat erittäin haavoittuvaisia niiden luonnonhaittojen ja maantieteellisen saman vuoksi. Kiitoksia paljon. Nyt odottelen teidän vastaustanne. La parola ora alla... Kiitoksia seuraavaksi komission jäsen Korina Kretu, olkaa hyvä domnule președinte stimați membri ai parlamentului Paljon kiitoksia herra puhemies, hyvät naiset ja herrat, hyvä esittelijä Mihailova, hyvät kollegat, hyvää huomenta kaikille. Haluaisin aloittaa kiittämällä aluekehitysvaliokuntaa Euroopan parlamentissa tästä suullisesta kysymyksestä, joka koskee saarialueille myönnettävää tukea jota nämä alueet saavat rakennerahastoista. Aivan alusta lähtien olen sanonut, että olen erityisen huolestunut tästä kysymyksestä. Meillä oli viime vuonna kaksi kokousta Guadeloupella, vuosittainen kokous ja Tämän lisäksi toinen kys- kokous tammikuussa Strasbourgissa ja me olimme tavanneet Carmen Novelan ja yhdeksän parlamentin jäsentä yhdessä näissä kokouksissa, yhdeksän syrjäisten alueiden edustajaa, joiden kanssa kävimme läpi sitä, kuinka vuosien 2014-2020 kaudella voisimme tukea erityisesti näitä alueita. Kuten sanoit, nämä alueet eivät ole vain hyvin kaukaisia Euroopasta, ne ovat tilanteessa, jossa niillä on tiettyjä erityisongelmia. Kuten tiedämme, Euroopan rahastoilla on pitkä ja menestyksellinen historia alueiden tukemisessa. Sellaisten alueiden, joilla on maantieteellisiä erityispiirteitä, erityisesti saarialueiden, jotka kohtaavat erityisongelmia, sekä sosioekonomisia että ympäristöllisiä ongelmia, jotka vaativat erityisen lähestymistavan. Nämä seikat ovat mukana uudessa asetuksessa ja vuosien 2014-2020 rahoituskauden suunnittelussa. Me olemme myöskin kumppanuussopimusten puitteistossa ottaneet huomioon nämä kysymykset integroidulla tavalla, että voisimme erityisongelmia käsitellä näillä alueilla. Usein näiden alueiden ongelmat ovat pysyviä ja luonteeltaan erityisiä. Mitä tulee rahoituksen temaattiseen keskittämiseen aluekehitysrahastossa, eräät saaret voivat nauttia joustavammasta käsittelystä, koska niillä on tiettyjä erityispiirteitä. Kyseessä ovat ähm, erittäin syrjäiset alueet, nämä ovat kaikki saaria. Ne saavat ähm, tiettyjä poikkeuksia ja tiettyjä erityisehtoja, jotka pyrkivät siihen, että että pysyviä erityisiä vaikeuksia, joista nämä alueet kärsivät, kompensoitaisiin, kuten itsekin totesitte. Minä uskon, että voimme tehdä vielä enemmän. Komissio seuraa hyvin tarkasti tilannetta NUTS 2 ja NUTS 3 alueella ja käyttää synteettisiä indikaattoreja, esimerkiksi alueellista kilpailukykyindikaattoria ja inhimillisen kehityksen indikaattoria. Valitettavasti välineet, joita meillä on käytössä, me eivät ole kyllin täsmällisiä tällä hetkellä, jotta voisimme osoittaa kaikki saarialueiden erityispiirteet, mutta me yhä keräämme tietoa, jotta voisimme uuden kohesiokertomuksen puitteissa käsitellä näiden alueiden erityispiirteitä. Kiitän teitä, se on keskustelu erityisen tarkasti. Kiitoksia. Seuraavaksi siirrymme poliittisten ryhmien puheenvuoroihin. Aluksi kansanpuolueen puolesta. Edustaja Chiku, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Minulle tämä on tärkeä päivä. Nimittäin minun aloitteestani lähti liikkeelle tämä asia, josta tänään puhumme täysistunnossa. Kysymys on keskeisestä asiasta. Minä haluaisin kääntyä komissiosanen puoleen ja haluaisin tällä tavoin osoittaa sen, miten hänen ajatuksensa, jota pidän suuresti arvossa, kenties olisivat vielä parannettavissa. Nimittäin saarilla ei ole mitään pääsyä markkinoillemme. Ne ovat tilanteessa, jossa on hyvin raskaita haittoja. Euroopan unioni täytyy päättää, onko niin, että tietty tuki on valtiollista tukea. Monikansalliset yritykset ovat luonnollisesti edustettuina, joten puuttuu alueellista yhteenkuuluvuutta, johdonmukaisuutta, jos ajatellaan vaikkapa energian hintoja. Yrityt, saarten PK-yritykset eivät voi osallistua globaalistumiseen ja ne ovat strategisesti hyvin yksin jätetyssä asemassa. Jos me puhumme vaikkapa matkailusta, matkailu ei usein ole kestävää tai se on usein sesonki riippuvaista. Ei ole olemassa mitään todella saarille osoitettuja rahoitusvälineitä. Nämä syyt ovat ne, jotka osoittavat, että saaret tarvitsevat erityisesti tukea ja suojelua. Saarista ei saa luopua. Ja siksi minä vaadin, että te muutatte kantaanne seuraavassa suunnittelujaksossa nimenomaan ajatellen strategista rahoitusta. Sosiaalidemokraattisen ryhmän puolesta edustaja Jufriede, olkaa hyvä. Joo, ringrazio. Kiitoksia puhemies. Haluaisin kiittää kollegoita heidän tekemästään työstä kun he laativat tämän päätöslauselman. Minä tuen sitä. Kiitän myöskin komission jäsentä siitä, että hän on täällä tänään ja kiinnittää huomiota juuri saariasema kysymykseen. Tämä kysymys on läheltä sydäntäni, koska itse tulen Sisiliasta. Ja saarelta tulevat ihmiset tietävät, mistä on kyse. Saaret ovat kaikkein haavoittuvaisimpia alueita, koska siellä on maantieteellisiä ja luonnonhaittoja. Saaretta Tämä on osa saarten erityisluonnetta, mutta myöskin saaren, saarten heikkous. Juuri nämä heikkoudet, saarten kokemat haitat pitäisi määritellä, koska nämä estävät saarten taloista ja muutakin kehitystä. Polttoaine on kalliimpaa, tuotteiden vieminen muualle on vielä vaikeampaa kuin muuten, ja turistin houkuttelusaarellekin on hankalaa. Me tarvitsemme kunnollisen ohjelman, joka ottaa huomioon saarten erityisluonteen. Siksi pyytäisimme komissiota ottamaan saareetta huomioon ja perustamaan asiantuntijaryhmän, joka voisi koordinoida työtä, jota tehdään saarten puolesta. Saarilla on hyvin paljon tarjottavaa. Ne voivat mahdollistaa sinisen kasvun, maatalouden, luomuviljelyn ja niin poispäin. Ja toimintakomissio tukee kaiken kaikkien saaria. Seuraavaksi ESR-ryhmän puolesta edustaja Tomacic, olkaa hyvä. Život na otoku nije Kiitos. Elämä saarilla ei aina ole helppoa. Minä tiedän tämän hyvin, koska itse elän saarella. Tiettyjen tuotteiden saatavuus, palveluiden saatavuus, silloin on kysymys ennen kaikkea terveydenhuollosta ja koulutuksesta ovat vain muutamia niistä haasteita, joita saarilla asuvat kohtaavat. Ei ole tarpeeksi työpaikkoja, koska tuotantotoiminta on vähentynyt dramaattisesti ja se, että monet lähtevät saarilta vain lisää vaikeuksia. Me emme kuitenkaan saa vaipua epätoivoon. Meidän pitää tehdä enemmän, jotta voimme käyttää paremmin hyväksemme saarten potentiaalia. Meidän pitää houkutella investointeja, työpaikkoja saarille ja se on mahdollista vain suotuisalla veropolitiikalla, sääntöjen purkamisella ja investoinnilla infrastruktuuriin yhdessä yksityisen sektorin kanssa. Olette varmasti kaikki tästä yhtä mieltä minun kanssani. Siksi pyytäisitte tukisitte tarkistuksia, joita olen tehnyt yhdessä kollegani Luorin kanssa ryhmän puolesta. La parola. Kiitoksia ALDE-ryhmän puolesta. Edustaja Jako Cic. Ustavana povjerenice, Kiitoksia hyvä puhemies. Saarialueet eivät ole vain tilastotieteellinen kategoria. Saaret ovat myöskin eläviä. Valitettavasti tämä elämä on nyt uhattuna, sillä ihmiset pakenevat saarialueelta. Me emme voi pitää saaria vain tilastollisena kategoriana, vaan kategorioina NUTS 2 ja 3 minä sanon tämän siksi, että meillä on paljon pieniä saaria, joilla elämä on vielä vaikeampaa kuin suurilla saarilla. Kroatia on yksi tällaisista maista. Kroatiassa on valtavasti ihmisiä, jotka asuvat pienillä saarilla ja heidän elämänsä on erittäin vaikeaa kaikin tavoin. Lopultakin haluaisin sanoa, että jos saarialueiden identiteetti menetetään, me menetämme monien jäsenmaiden identiteettiä ja lopultakin menetämme Euroopan unionin identiteetin osan. Se on syntynyt myöskin saarella. Per il gruppo confederale della sinistra unitaria GUE NGL-ryhmän puolesta Papadimulis, olkaa hyvä. Kirja Kretsu, tuo arthro Kiitoksia paljon puhemies ja kiitoksia myöskin komission sen Kretulle. Perussopimuksen artikla 174 on pelkkään sanahelinää. Todellista kohesiopolitiikkaa ei saarialueita varten ole. Komission pitäisi tehdä enemmän. Komission pitäisi tehdä paljon enemmän Euroopan unionin saarten puolesta, erityisestikin Egeanmeren saarista, kun on kyse. Esimerkiksi Lesbos-saari on Egeanmerellä, Kreikan saari. Siellä on 45 000 asukasta. Vuonna 2015 sinne tuli 500 000 pakolaista. Lesboksen asukkaat ansaitsisivat Nobelin rauhan palkinnon, koska he ovat osoittaneet humani- humanisuutta, inhimillisyyttä ja solidarisuutta sodan uhreja kohtaan. Mutta komissio pitäisi tehdä paljon enemmän heidän hyväkseen. Nämä saaret ovat erittäin tärkeitä matkailukohteita niin ikään, mutta siellä on suuria infrastruktuuriongelmia. Liikennekustannukset, kuljetuskustannukset ovat valtaisia, että ja nyt ne ovat eturintamassa, kun Eurooppaan tulee tämä pakolaisaalto. Nyt pitää sanoista siirtyä tekoihin. Kiitoksia EFDD-ryhmän puolesta. Edustaja Damato. Kiitos puhemies. Hyvää huomenta, Euroopan komission jäsen. Kiitokset siitä, että olette paikalla puhumassa tästä tärkeästä asiasta, joka on tärkeä myös minun maalleni. Me, kuten enemmistö, tuemme tätä päätösosamaesitystä, niitä sitä, että käytettäisiin muita indikaattoreita kuin B, BKTL Sardinian tapauksessa. Esimerkiksi Sardiniassa BKTL on on 60-70 prosenttia, mutta kuitenkin äh, työttömyys on edelleen hyvin korkea. Me, en voi tietysti sanoa, että Euroopan unioni kiinnittää tähän huomiota, mutta tämä asia nähdään kuitenkin aika lyhytnäköisesti. Nyt täytyy loppua pelkään puhumisen, täytyy tapahtua myöskin tekoja. Yksi ongelma ovat liikenne ja energia. Sardiniassa kapasiteetti on hyvin rajallista. Liikennejärjestelmä ei ole samalla tasolla kuin kehittyneissä osissa tai kehittyneillä alueilla. Kaikki hallitukset toistuvat sanovat, että ne haluavat auttaa tässä tilanteessa, mutta me tarvitsemme kolmannen teollisen valankumouksen, johon liittyy sellaisia kehitysohjelmia, joissa taustalla on kestävä liikenne, esineiden internet kuten on todettukin jo päätösomassa, niin ne päätös täytyy saattaa yhteen niiden päätösten kanssa, joka on tehty valtioiden tai alueiden tasolla. Nimenomaan Sardinian tasolla tilanne on täysin absurdi. Kiitoksia seuraavana ENF-ryhmän puolesta. Matias Olvin, olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvä puhemies, hyvä komission jäsen. arviot ovat yksi asia, todellisuus toinen Sardiassa ja Sisiliassa työttömyys on 50 prosenttia, nuoret lähtevät pois ja näitä saaria kohdellaan kuin siirtomaita. Bryssel määräilee meitä. Esimerkkinä toimet eivät äh, äh, aina tuota tulosta, ne suorastaan vahingoittavat alueita. Euroopan unionin kalastuspolitiikka on tuhonnut työpaikkoja ja teollisuutta alueellamme. Seuraukset ovat hirvittävät politiikka on saattanut välimerialueen epäsuotuisaan asemaan ja valtavan paljon taloudellista toimintaa on jouduttu päättämään. Kukaan ei puhu näistä asioista, esimerkiksi liikenteestä ja muista aloista. Sisiliassa olemme jääneet kehityksestä täysin jälkeen. Rautateitä Sardiniassa taas ei tarvitse edes mainita. Komissio puhuu nyt infrastruktuurikysymyksistä ja siitä, että merisektoria parannettaisiin, mutta te ette tee paljonkaan, kun katsotaan Italian tilannetta ja saariamme. Älkää jatkako tällaisella itsehallinnon tyyppisellä linjalla saariemme suhteen. Teidän täytyy suunnitella uudenlainen lähestymistapa vai kuvitteletteko, että pakolaiset vain täyttävät saaremme? Altri oratori. Siirrymme muihin puheenvuoroihin seuraavana. Edustaja Esra Ferragut, Gracias. Kiitos. Kiitos puhemies. Ensinnäkin haluan sanoa, että tämä päätös on erittäin hyvä, koskee saaria. Se tulee olla hyvällä hetkellä. Kiitokset kaikille, jotka ovat olleet tekemässä. Minä edustan jotakin Valerien saaria, jotka kuuluvat Espanjaan ja olemme jo pitkän aikaa halunneet, että sopumuksessa tunnustetaan saarten asema ei pelkästään tämä kaksikertainen, kolmikertainen saarilaisuus, mitä saari liittyy kustannuksia maataloudessa, liikenteessä ja myöskin vaikeuksia, mitkä liittyvät yhteyksiin, terveydenhuoltoon ja koulutukseen ja siksi näihin näitä täytyy tavallaan korvata. Artiklassa 74 ei Suomeksi Euroopan talvissa puhutaan myöskin sosiaalisesta taloudellisesta alueellisesta kohesiosta, mutta että huolimatta kuitenkin on budjetin alueella edelleen ongelmia. Minusta on hyvä, että komissio ja se, mitä esityksessä sanotaan, että luodaan agenda Euroopan unionin saarille, jossa pyritään kiinnittämään huomiota näiden saarten kehitykseen. Tämä on hyvin tärkeää tukea koska täytyy olla sama kilpailukyky kaikilla strategisilla alueilla ja niillä saadaan olla samat mahdollisuudet kuin muillakin alueilla, jotka ovat mantereilla. Kiitos. Papadakis. Kiitoksia edustaja Papadakis, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Me elämme Euroopassa, jossa biologisen monimuotoisuuden kunnioittaminen on äärimmäisen tärkeää. Ei riitä, että yksinkertaisesti tunnustamme alueet, joilla on tiettyjä erityispiirteitä ja heikkouksia. Saarialueella nämä heikkoudet tai haitat moninkertaistuvat. Ne elävät, saaret elävät eristyksissä. Sinne onhan vaikea päästä. Saarilla on pysyviä haittoja. Ja useinkin perusyrkkeistäkin on pulaa. Esimerkiksi veden saanti saattaa olla vaikea saarialueilla. Sieltä puuttui myöskin ihan peruspalveluita. Esimerkiksi kun on kyse Kreikan pienistä saarista, jot, niillä ei kaikilla ole ihan peruspalveluitakaan. Lisäksi saarten on vaikea tehdä yhteistyötä muiden kanssa. Uusiutuvan energian tuottaminen on vaikeaa ohjelmakauden 2014-2020 me tarvittaisiin pysyviä toimia saarten hyväksi, koska muuten tässä hukkaamme tilaisuuden tehdä tärkeitä investointeja saarialueille. Lisäksi pitäisi Eurostatin määritelmää käyttää, kun saarialueita määritellään omana ainoa mahdollisuus, ainoa mahdollinen vaihtoehto. Lisäksi pitäisi pohtia, mitkä saarialueet ovat todella eristyksissään muista, muista ja mitkä eivät. Ja lisäksi pitäisi ottaa muitakin tekijöitä kuin pelkkä etäisyys emämaasta tai mantereesta. Nämä ihmiset elävät joka tapauksessa vaikeissa olosuhteissa. Edustaja Schuntis, olkaa hyvä. Kiitoksia, herra puhemies. Me puhumme nyt saarista ja tarpeesta saada monimuotoista apua saarialueelle Euroopan unionissa. Minun maassani tämä todellisuus ei enää ole voimassa. Se on kumottu ensinnäkin, koska Kreikan saaret joutuvat maksamaan nyt niukkuuspolitiikan seuraukset. Me olemme kumonneet verotoimia, jotka koskevat muita eurooppalaisia saarialueita, esimerkiksi alennettu ALV-regiimi. Meidän pitäisi ottaa näiden saarialueiden erityispiirteet huomioon. Ja tämän lisäksi myöskin lentokenttiä on uhrattu ulkomaisille intresseille. Tämä tarkoittaa sitä, että me emme edes tiedä, voimmeko enää leikata kuljetushintoja, vaikka tämä olisi erittäin tärkeää saarien kannalta. Ja tämän lisäksi me kärsimme pakolaiskriisin aiheuttavista seurauksista erityisesti äh, Egean merellä. Hyvä komission jäsen, minä haluaisin, että te vastaatte kysymykseen, jonka jo neljä kuukautta sitten teille esitin. Eli Mihin toimiin ryhdytte kohesiopolitiikan alueella saarialueiden tukemiseksi, Kreikan saarien tukemiseksi? Ne kärsivät pakolaiskriisistä kaikkein eniten. Paljon kiitoksia. Edustaja Lavia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Kiitos eh, kollegoille jotka ovat esittäneet toivomuksen tämän keskustelun saattamisesta esityslistalle yhdessä komission jäsenen kanssa, ja kiitän komissiolta siitä, että hän on vastaamassa kysymyksiin. Haluaisin esittää yhden kysymyksen. Tänään saaret eivät ole vain fyysisesti, vaan myöskin taloudellisesti ja sosiaalisesti reuna-alueena. Tähän asti Euroopan komissio on toimipiteillä, jotka ovat koskeneet reuna-alueita, puuttunut tilanteeseen – mutta on myös monia muitakin alueita, jotka ovat todella tällaisessa, reun, tällaisessa reun, reuna-alueena. Miksi, miten komissio haluaa taata sen, että on alueellista kohesiota, että saadaan todellinen agenda, jolla parannetaan tilannetta saarilla, ajatellen näiden taloudellista sivussa oloa, joka näitä saaria koskee, ja sitä taloudellinen kehityksen puutetta, joka saarilla on nähtävissä. Viime kädessähän täytyy käyttää kolmea lentoa saavuttaakseen äh, jonkun saaren, koska ei ole suoria lentoyhteyksiä. Tämä reuna-asema, mitä te haluatte tehdä asialle, mitä komissio suunnittelee sille, että paremmin otetaan huomioon integraation kautta esimerkiksi liikennekustannuksen alentaminen niin, että tuotteet saavuttavat markkinat. Kiitoksia. Siirrymme nyt puheenvuoroihin ilman puhujalistaa. Meillä on hyvin paljon puhuja, puheenvuoropyyntöjä. Minä olen ollut hyvin joustava, mutta monet parlamentin jäsenet haluavat keskustelussa puheenvuoron. Jos haluatte puheenvuorot käyttää, on täysin välttämätöntä, että tässä vaiheessa käytätte juuri minuutin puheenvuoron. Muuten emme ehdi kaikkia puheenvuoroja käydä läpi. Edustaja Maletic, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, komission jäsen. Edustaja Chika haluaisi kiittää tästä aloitteesta. Tulen maasta, jossa on yli tuhat saarta. Ja minun täytyy sanoa, että olen huolissani sen suhteen, mitä saarille tapahtuu, koska ihmiset jättävät saaret taakseen. EU-tasolla ja kansallisella tasolla meidän täytyy kehittää parempaa politiikkaa saaria varten. Politiikkaa, joka voi edistää saarella taloudellisia hankkeita ja pönkittää saarten taloutta. Tällä hetkellä ainoastaan korkeampi yhteisrahoitusaste on mahdollinen kohesio- ja rakennepolitiikan puolella saaria varten, miksi sitten voisi olla joustavampia silloin, kun on kyse saarilla toteutettavista taloudellisista hankkeista? Miksi emme voisi yhteisrahoittaa suuremmalla prosenttiosuudella NUTS 2 ja 3 alueita, joille saaret kuuluvat? Tämä loisi uusia työpaikkoja saarille, koska haluamme, että ihmiset pysyvät saarelle eivätkä lähde pois. Pikula. Kiitoksia. Edustaja Pikula, olkaa hyvä. Gospođo povjerenice, puno je problema... Komission jäsen, on lukuisia ongelmia, jotka saarilla ihmiset joutuvat kohtaamaan. BKT on 5 prosenttia alhaisempi, ihmiset jättävät saaret, liikenneyhteydet ovat huonot, terveydenhuolto on usein ulottumattomissa. BKT kuitenkaan ei ole sopiva kriteeri, koska se ei ota huomioon muita kriteerejä, jotka vaikeuttavat ihmisten elämää saarilla. Me voimme puhua eri määritelmistä, mutta minusta me emme ole tehneet riittävästi Euroopan saarille, etenkin kun on kysymys velvoitteista, jotka ovat artiklassa 174. EUn toimielimissä ja politiikoissa voidaan sanoa, että toimet eivät ole koskaan olleet asianmukaisia. Olen Kroatiasta, Minusta olisi hyvä, jos komissio tekisi analyysin elinkustannuksista saarilla ja sopeuttaisi ohjelmat ja taloudellisen tuen tähän analyysiin ja sen tuloksiin. Meidän pitää auttaa saaria, meidän pitää auttaa niitä käyttämään koko potentiaalinsa. Kiitoksia puhemies. Seutsopimuksen artikla 174 tunnustaa sen, että saarialueet kärsivät pysyvistä hankaluuksista. Tällaiset pysyvät ongelmat liittyvät niiden väestörakenteeseen, mutta myöskin niiden maantieteelliseen sijaintiin, jotta saaret voivat olla kilpailukykyisiä, ne tarvitsevat kohesiopoliittista apua. Kreikassa olemme erityisvaikeuksissa. Troikka on pakottanut meidät poistamaan Egean meren saarten edullisen verokohtelun. Ja samoin Troikka on myöskin pakottanut alueellisia saarialueiden lentokenttiä myymään. Ja nämä saaret kärsivät myöskin erittäin suuresta väestöpaineesta, sillä satoja tuhansia pakolaisia on tullut tämän vuoden aikana näille saarille saaret ovat kärsineet pakolaiskriisin vuoksi myöskin imago-ongelmasta, kun vaikuttaa turismiin. Meidän täytyy siis puuttua näihin asioihin ja meidän täytyy kumota tämä 20 prosentin ALV-taso 13 prosenttiin vähintään. Mario Lepinto, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, arvon komission jäsen. Tulen itse maasta, jolla on kaksi autonomista aluetta keskellä Atlanttia. Toinen on Azoreen saariryhmä, joka koostuu yhdeksästä saaresta. Se on kaksinkertaisesti hankalassa asemassa, koska ihmiset joutuvat kulkemaan myöskin näiden yhdeksän saaren välillä jatkuvasti. Lisäksi Yhdysvalloista, Kanadasta ja muualta, tai ihmiset ovat lähteneet Yhdysvaltoihin, Kanadaan ja muualle saarelta, jättäneet saaret taakseen. Atsorien asukkeita on matkustanut emän Yhdysvaltoihin ja Kanadaan kuin naapurisaarille. Atsorien asukkaiden on vaikea esimerkiksi käydä koulua. Joissakin tapauksissa lapset joutuvat kulkemaan neljän lentokentän kautta päästäkseen Brysseliin, joten auttakaa ihmeessä näitä ihmisiä, koska mitään todellista Eurooppaa ei voida rakentaa ilman, että meillä on todellista kohesiota, ilman, että nämä ihmiset voivat vapaasti matkustaa maan sisällä ja Euroopassa. Kiitoksia edustaja Viekäs. Hoje, eh, as populações da Europa sofrem as... Europan kansat särkivät äh, säästöpolitiikan vaikutuksista, joka on johtanut siinä tuetaan suurta pääromaa. Ja tämä tilanne on erityisesti vaikuttanut myöskin saarialueisiin, koska ne ovat kokonaisuudessaan huonommassa asemassa. Azorit ja Madeira ovat todella kärsineet turoekonomista Azoreilla ja Madeiralla. Madeiralla ihmiset kohtaavat todellakin vaikeuksia selviytyä tässä äh, vapautetun talouden maailmassa. Tämä saatettiin nähdä, kun maatalousvaliokunnan valtuuskunta kävi saarilla. Me saatoimme nähdä, että näitä ongelmia ei ratkaista sillä, että luodaan saarten eurooppalainen vuosi tai tukemalla matkailua. Jotta saaret voidaan säilyttää, tarvitaan erityistä politiikkaa, joka on osoitettu näille saarille, joilla kautta voidaan kehittää liikennejärjestelmiä, että saaret voivat nauttia samasta mahdollisuuksista kuin muutkin osat Eurooppaa. Edustaja Kristoforu, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Ennen muuta haluaisin kiittää kollegani Salvatore Chikua ja onnitella häntä ja kaikkia muita kollegoita, jotka laativat tämän suullisen kysymyksen, joka koskee saarialueita. Kuitelkaapa mielessänne saari, taka Eurooppa ilman saaria pikemminkin nyt pitäisi lopettaa nämä kauniit puheet ja tehdä jotakin todellista saaren hyväksi. Saaren täytyy päästä pois eristyksestä. Nyt pitäisi saada aikaan saarialueita koskeva toimenpidepaketti samaan tapaan kuin meillä on Junckerin paketti. Euroopan unioni voisi auttaa meitä ja luoda, auttaa meitä luomaan erilaisia verkostoja saarien avuksi. Lisäksi liikenne muotoja pitäisi kehittää saarialueita varten niin, että saarilla olisi ainakin peruspalvelut saatavilla. Sitten toden teolla saataisiin se kaikki hyöty, jota saarat Euroopalle tarjoavat. Tällä hetkellä tämä jää hyödyntämättä, tämä saarien potentiaali. Kiitos puhemies, komission jäsen. Osaistuisella mielenkiinnolla tähän keskusteluun, joka koskee saarialueita. Minä itse olen syntynyt ja asun saarialueella Kanarian saarilla ja olen voinut katsoa tätä Euroopan strategiaa 2030, joka on valtaisa mahdollisuus antaa sysäys, joka korvaisi tätä saariasemaa. Totta kai työllisyys on asia, joka on tärkeä, koska saarilla on sietämätön työttömyyden aste ja on tärkeää täytyy saada aikaan työpaikkoja, jolla myöskin toimilla, joita voisin kehittää taloutta. Mutta täytyisi muuttaa tätä BKT-kriteeriä, joka olisi ainoa kriteeri, joka vaikuttaisi siihen, miten tuetaan taloudellista tukea näillä alueilla. Täytyy katsoa myöskin kestävää taloudellista, sosiaalista ja ekologista kehitystä. On täytyisi saada aikaan myöskin sellainen sysäys synergialle ja solidaisuudelle yhdessä Euroopan unionin kanssa yhden loisi tällaisen politiikan koskisi saaria, joka olisi kokonaisuudessaan eurooppalaisia poliitikkoja. Äh, Seuraan sulle mielenkiinnolla keskustella. Minä en kylläkään tule saarialueelta, mutta monet ongelmat, jotka täällä on mainittu, ovat sellaisia, että niitä on löydettävissä manneralueilta. Saarilla on vaikeuksia byrokratian kanssa, byrokratian hallinnon toteuttamisessa ja se vaikuttaa epäsuotuisammin ihmisiin kuin muilla alueilla Euroopassa, joten siinä mielessä tämä on vetomus niin, että saaret joutuisivat, pysyvät kantamaan vastuunsa. Pakolaiskeskustelu osoittaa sen myöskin, miten tärkeää on, että on toimiva infrastruktuuri Euroopan saarilla. Siksi pitäisi mahdollisuuksia, joita nyt on kriisin yhteydessä, käyttää siihen, että pikaisesti, saadaan pikaisia hallintoprosesseja ja, ja infrastruktuuria, jotka auttaisivat ihmisiä paikan päällä solidaarisuuden täytyy asettua myöskin saarten tapauksessa Euroopan unionin keskipisteeseen. Oru. Just Soru, olkaa hyvä Grazie, presidente è importante questa iniziativa. kiitoksia hyvä puheenjohtaja Tämä aloite on aluekehitysvaliokunnan kannalta erittäin tärkeä. Olemme keskustelleet siitä myöskin komission jäsenen kanssa. Haluaisin komissiolle lähettää selkeän viestin, ottaen huomioon kohesiopoliittinen tilanne. Nykyinen kriisi on vaikuttanut saarialueisiin erittäin pahasti. Ne taistelevat kehityksensä puolesta ja kaikki kasvu joka voisi tuottaa kasvua myöskin Euroopan tasolla, on nyt pysähtynyt saarialueella. On hyvin tärkeää, että meillä on verkostoja. Saarialueiden pitää olla osa verkostoja. Tarvitsemme aloitteita, jotka varmistavat sen, että kaikki nämä saaret ovat yhteydessä digitaalisesti ja muutenkin niin, että esimerkiksi kaasuverkoston kannalta täysin eri meneillään olevia saaria, kuten Sardinia, ei enää olisi. Tämä ei kuulosta kovinkaan tärkeältä, mutta meidän täytyy no-, toimia nopeasti. <clears throat> Grazie, presidente. Eh, Kiitoksia, puhemies. Keskustelun perusteella on täysin selvää, arvoisa komission jäsen, että yksi asia on yli muiden. Nimittäin yhtäältä saarilla on hyvin paljon yhteisiä piirteitä. Kaikki saaret kärsivät suuremmista ongelmista kuin Euroopan unionin mantereella olevat alueet. Siitä huolimatta saarten välillä myöskin eroja, kun tarkastan niiden kokoa tai etäisyyttä mantereesta ja muitakin ongelmia. Haluaisin esittää teille kysymyksen. Nyt kun te kuulitte kaikista näistä ongelmista, voisitteko laatia kenties valkoisen kirjan ja ottaa siinä huomioon pienet ja suuret ja saarien väliset erot, ne, jotka ovat saaneet saariaseman, koska ovat osana saaristoa tai muut saaret. Äärialueilla sijaitsevat saaret kärsivät enemmän kuin muut. Tämä on minun vetomukseni. Aiotteko te tarttua siihen? domnule uh, deși nu puhemies hyvät kollegat vaikka minä en eläkään saarialueella Kuten kollega Schwab sanoi, ymmärrän erittäin hyvin, mikä saarialueiden ongelma on. Nämä ongelmat ovat lopultakin samantapaisia kuin Itä-Euroopan ongelmat. Euroopan markkinoiden täytyy turvata näille alueille samantyyppiset elinolosuhteet kuin muillakin alueilla, kuten myöskin kohesiopolitiikan hyvä komission jäsen. Haluaisin kiittää tästä keskustelusta. Kaiken kohesiopolitiikan täytyy pyrkiä parantamaan ihmisten elämänlaatua. Nämä indikaattorit ovat erittäin tervetulleita, mutta pyydän, että ette te unohda Itä-Euroopan tilannetta, kun pohditte kohesiopolitiikkaa. Se on samantyyppisissä vaikeuksissa kuin saarialueet on erittäin tärkeää paikallisen aluehallinnon roolia korostaa tässä kumppanuudessa, jotta voimme kohesiopolitiikasta täysin saada hyötyä. Kiitoksia. Hyvin paljon vahvoja kommentteja kuultiin. Nyt komission edustajalla on puheenvuoro, olkaa hyvä. Arvon puhemies, Arvoisat parlamentin jäsenet, hyvät kollegat, kiitoksia paljon siitä keskustelusta, jonka juuri kävimme. Mitä tulee siihen tärkeyteen, joka liittyy saarialueisiin ja äärialueisiin, silloin kun kyse saaresta. Aluksi totesin, kuinka tärkeästä ongelmasta on kyse. Guadalupilla vierailin juuri vuotuisessa kokouksessa, jossa eh, keskusteltiin sarjoista. Ja Madeirallakin on vierailut ja jo pari viikkoa sitten keskustelin teistä monen kanssa, monen parlamentin jäsenen kanssa, jotka tulevat äärialueilta. Komissio, komissaari, joka vastaa ilmastonmuutoksesta, on tässä minun rinnalla, kun tätä työtä tehdään komission sen vella. Kalsuspolitiikkaa, merialuepolitiikka niin poispäin täytyy tässä myöskin ottaa huomioon. Ja kuten aluksi jo totesin, äärialueet ja saaret yleisesti ottaen ovat osia jäsenvaltioista, kuulut jäsenvaltioihin. Olen iloinen siitä, että joulukuussa yhteisön tuomioistuin velvoitti jäsenvaltiota ottamaan huomioon että operatiivisissa ohjelmissa ja niiden erityisluonteet myöskin täytyy ottaa huomioon. Voin vakuuttaa teille, että me käymme jatkuvasti vuoropohjalla tämän asian tiimoilta jäsenvaltioiden kanssa ja varmistamme sen, että äärialueet ja saarialueet saavat ansaitsemansa huomion ja muutkin alueet, joilla on erityishaittoja. Kuten aluksi jo totesin, rahoituskehys ja rakenne- ja, ja kohesiorahastot vuosia 2014-2020 ovat merkittävä väline, joilla pystytään vastaamaan saarialueiden tarpeisiin. Voin vakuuttaa teille, että tulemme antamaan suosituksia äärialueille ja saarialueille, jotta ne toimisivat aktiivisemmin alueiden hyväksi, koska ei riitä, että komissio kiinnittää huomiota sarjaloisiin. Kuten te sanoitte, meidän täytyy muistaa realiteetit ja vuoropuhelua tarvitaan, pysyvää vuoropuhelua, jonka kautta ongelmat, jotka kohtavat sarjaloita, voidaan saada huomion kohteeksi. Voitte luottaa minuun ja voitte luottaa komission tässä kysymyksessä. Mitä Kreikkaan tulee? Te tiedätte, että viime vuonna olin parlamentin kokouksessa vaatimassa erityistoimia erityistilanteiden vuoksi, jotka kohdistuvat saarialueisiin. Yhteisrahoitus jopa 100 prosenttiin saakka on mahdollista saarialueilla. Olemme tehneet kaikkemme Kreikan auttamiseksi, kaiken mitä vain voitiin tehdä. Olen samaa mieltä siitä, mitä täällä todettiin. Kreikkaan on tullut 180 000 ihmistä viime vuoden aikana yksinomaan. Kreikan viranomaista on hyvin vaikea hoitaa tätä turvaa. Meidän täytyy auttaa Kreikkaa tässä, koska kyse on valtaisesta haasteesta. Kyse myöskin hallinnollisesta kapasiteetista. Tähän puhuitte Lesboksen saaresta. Olen tavannut Lesboksen saaren kuvernöörin Euroopaisia varoja voidaan käyttää hyväksi tässäkin. Mutta maahanmuutto-ongelmaa varten eurooppalaisia rakennerahasta ei vielä ole käytetty hyväksi tässä. Mutta kenttäsairaalan rakentamiseen ja koulun rakentamiseen tätä voisi käyttää. Italia puolestaan on pyytänyt tukea tuosta rahastosta samaa tarkoitusta varten ja komissio on jo merkittävän summan myöntänyt Italialle tämän tyyppisiä toimia varten. Minä tunnen kyllä ne valtaiset ongelmat, jotka Kreikalla tällä hetkellä on, ja voin vain vakuuttaa teille, että me teemme kaikkeemme, kaiken mahdollisen, jotta saarten erityistarpeet otettaisiin huomioon. Valitettavaa kyllä, jäsenvaltiot eivät halua aina, että näin tehdään. Esimerkiksi Kreikassa liittymissopimuksen yhteydessä jo Kreikka halusi, että maata pidetään yhtenä yhtenäisenä maana – jossa valitsevat samat olosuhteet kaikkialla. Silloin Kreikka katsoi, että saarille pitäisi antaa erityiskohtelua. Ranska puolestaan sanoi jo liittymissopimuksessaan tai kumppanussopimuksessaan, että äärialueet, kuten Ranskan Guyana, Guadeloupe niin poispäin, tarvitsevat erityislaatuista politiikkaa. Kyse on jaetusta vastuusta, etenkin kun on kyse eurooppalaisten rahastojen käytöstä. Jäsenvaltioiden vastuulla on näiden rahastojen käyttö. Meillä on välineitä ja poikkeusvälineitä, jotka toimivat hyvin. Niitä voidaan hyödyntää. Tällä hetkellä tulevalla kaudella Täytyy aluepolitiikkaa parantaa, niin se paremmin vastaa kaikkien alueiden tarpeita ja tulevaisuuden tarpeita. Minä olen teidän käytettävissänne jatkossakin. Tänä vuonna Brysseissä tulen järjestämään konferenssi tästä aiheesta ja on tärkeää varmistaa, että saarialueet voivat todellakin vastata nyt edessä oleviin haasteisiin ja myöskin samalla myötä vaikuttaa unionin tavoitteiden toteutumiseen. Me seuraamme hyvin läheisesti tilanteen kehittymistä äärialueilla ja saarella. Itse olen vieraillut hiljattain esimerkiksi Sisiliassa. Me täytyy voida paremmin edistää saarten talouden kehitystä mitä työllisyyteen taas tulee? Ja tietystikin energiansaantiin. Tässäkin täytyy parannuksia saada aikaan. Te viittasitte muihinkin ongelmiin, jotka liittyvät esimerkiksi liikenteeseen ja huonoihin yhteyksiin. Joku sanoi, että täytyy neljä kertaa vaihtaa lentokonetta päästäkseen Brysseliin. Mutta jäsenvaltioiden omalla vastuulla ovat tällaiset kysymykset esimerkiksi Ranska tukee talousarviostaan kuljetuksia tai matkustamista äärialueelta Ranskan suuntaan. Jotkut maata tukevat lentolippujen hinnoissa esimerkiksi liikenne, liikennettä äärialueelta. Meidän toimivaltamme ei kuulu tällainen Kun keskustamme saarten erityisongelmista, olen vakuuttunut siitä, että kysymys on äärimmäisen tärkeä. Me tarvitsemme poikkeussäännöksiä. Siksi jatkuvasti käyn keskustelua muiden komission jäsenten kanssa tästä samaisesta aiheesta, koska minä tiedän, että vaikka kannatuspolitiikka asettaa rajoituksia, joskus kun on kyse vakavista ongelmista, täytyy voida tehdä poikkeuksia. Uskon, että 2014-2015 talousarviossa, jonka te itse hyväksyitte, voidaan helpotusta antaa saarialueille, mutta samalla voidaan kehittää uusia parempia ideoita, joilla saarten asema voidaan entisestäänkin edistää. Grazie, komissario. La discussione su questo... Kiitoksia komission jäsen. Tämä esityslistan